Kiitoksia komission jäsen. Keskustelu on päättynyt. Seuraava istunto on huomenna 22. syyskuuta kello 9 alkaen aamulla kello 13 asti ja kello 15 kello 19. Esityslistan